Mes chers collègues, bonjour! Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Aloitetaanpas. Allez, prenez place! Voisitteko istuutua? Mes chers collègues, bonjour! Arvon kollegat, hyvää huomenta. Koulu alkaa. Ja nyt kun aloitamme taas uuden syyskauden, niin annamme toki hyviä päätöslauselmia, niin kuin ennen lomiakin. Ja tarkoitus on saada tästä valiokunnasta eteenpäin laadukkaita ehdotuksia hyvässä yhteistyön hengessä. Ja toki haluamme myös vastata useisiin merkittäviin haasteisiin, ilmastonmuutokseen, sosiaalikysymyksiin, talousalan, teknologian alan haasteisiin. Joka tapauksessa on hienoa tavata teitä taas. Kaikki näytätte oikein hyvältä, olette ruskettuneet, niin minäkin. Ja nyt aloitamme ihan ensiksi äänestyksillä. No, esityslistakin on. Haluaisin sanoa, että kohtaa kuusi on lykätty ja siitä keskustellaan yksityiskohtaisemmin koordinaattoreiden kokouksessa. Ja nyt aloitamme äänestykset. Tarkistetaanpas, on, katsotaan onko kaikilla äänestys kortit mukana. Eli äh, Italian tulkkaus ei nyt kuulu. Missä on Italian koppi? Täältä puuttuu siis tulkkaus. Me nous n'avons pas toutes les langues aujourd'hui. Alors, dans les traducteurs, est-ce qu'il y a des personnes... No niin. Onko täällä joku, joka voi tulkata Italiasta, Ranskaan, Englantiin ja toisinpäin? Saksasta näyt- Saksan kopista näytetään, että ei. Englannin kopista näytetään ei. Ranskalaisetkin sanovat ei. Unkarilaisetkin pyörittävät päätään. Samoin hollantilaiset. Romanialaiset ei. Käydään kaikki kopit läpi tässä. Hienoa. Ei ole Luxemburgin kielen tulkkausta. Espanja, ei, ei sielläkään. Meillä ei siis ole Italian tulkkausta. Missä italialaiset kollegat istuvat? Eli italialaiset, yritetäänpä nyt tehdä, siis tämä liittyy tähän saliin. Ja minulle on sanottu, että tulkauskielten määrä on sidoksissa koordinaattoreiden kieliin sekä varapuheenjohtajien kieliin. Eli toi, yritetään kuitenkin puhua selkeästi niin, että kaikki ymmärtävät. Ja toivottavasti tätä ongelmaa ei jatkossa enää esiinny. No niin, Äänestys loppuu. Eli olemme äänivaltaisia ja voimme aloittaa, päätösvaltaisia voimme aloittaa äänestykset. Eli vuoden 2018 talousarvio. Tämä on Edsen Tosenovskin lausunto. Eli Tarkistuksen numeroa käytän tässä. Tarkistus 5587 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5750 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5551 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ei ole ihan selkeä tulos. Eli 5551 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14, 23 eli hylätty. 5552 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kaksi identtistä. 5553, 5705. Äänestetään yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Molemmat. Seuraavat kaksi yhdessä. 5554, 5706 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5, 5, 5, 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty uskoisin, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sittenkin. Kaikilla on tässä ihan käynnistymisongelmia. Kaksi identtistä 5556, 5557 puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hyväksytty. Tarkistus 5580 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5581 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi identtistä 5558 ja 5559 puolesta vastaan tyhjää molemmat hyväksytty. 5582 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko siis? Eli 5582. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Bin van de Kamp oli oikeassa. Tarkistus hyvä, hylättiin. Joku väitti, että hän on aina oikeassa. Ei aloiteta näin. Sitten 5561 ja 5591 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta 5563 5578 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kumpikin. Kaksi identtistä 5564 5579 puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hyväksytty. 5590 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole ihan selvä lopputulos. Ja nyt äänestetään tästä. Äänestys Päättyy. Tarkistus 5590 puheenjohtajalta on hyväksytty. Jatketaan 5589 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5570 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5565 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5566 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5567 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5568 puolesta vastaan, tyh, vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Hyvää huomenta kollega, kun meneekö kaikki hyvin? Äänestys päättyy. Amendement adopté. Tarkistus hyväksytty 5569 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 557 yksi puolesta. Se on siis identtinen 557 kakkosen kanssa, eli yhdessä näistä puolesta vastaan tyhjää. Kumpikin tarkistus hyväksytty. Jälleen 25573 5592 puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hyväksytty. 5574, 5575 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hyväksytty. Jälleen 5576, 5577 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty molemmat. 5584 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5585 puolesta vastaan tyhjää. Eipäs hyväksytty. Jatkamme. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää 16 hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 18 puolesta. 18 siis puheenjohtajakorjaa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta tarkistus 20 puolesta vastaan. 21 puolesta vastaan. tyhjä puole- hyväksytty. Tarkoitus 22 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää 39 hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 edellinen oli ihan selvä, kollega Grabini. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 hyvä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55. Ja äänestämme vain ensimmäisestä osasta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää 62 hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja tarkistus 66 puolesta. Siis 65 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 65. Äänestys alkaa ja päättyy. 22 puolesta 17 hylätty, eli selvästi hyväksytty. Tarkistus 65 siis on hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Lausunto äh, hyväksytty selvällä enemmistöllä. Onnittelut valmistelijalle. Allez, nous continuons. Jatkamme eteenpäin.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 nous reprenons nos travaux. Je rappelle... Jatketaan. Ja nyt muistuttaisin, että kohtaa kuusi esityslistalla on lykätty. Ja komission esitys tilannekatsauksesta TNT-verkkojen täytäntöönpanosta sitä vähän aikaistetaan sitten. Eli kohta viisi. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen. Ja tässä on kyse vuoden 2009 direktiivistä. Ja yksi tärkeistä aloista, joka ehdotuksessa mainitaan, on se, että liikennesektoria pitäisi monipuolistaa ja päästöjä vähentää. Me annamme ITRE-valiokunnalle lausunnon. Tarkistuksia on tullut noin 200 ja valmistelijamme Bas Eichhout esittelee nämä tarkistukset. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti, koska me olemme keskustelleet tästä jo aikaisemmin, joten nyt... Monsieur Victor, est-ce que vous... Äh, kollega Wim van de Kamp, Victor, voisitteko puhua vähän hiljempaa siellä? Wim van de Kamp. Kiitos. Ainahan se on Wim, joka tuolla pitää meteliä. Kyllähän me sen tiedämme, koska hollantilaiset eivät ole koskaan hiljaa. No niin, eli siis tämä on toinen keskustelu, joten voimme keskustua äh, tarkistuksiin. Niitä on 222. Tämä on ihan kohtuullinen määrä. Mutta on tilanne ollut pahempikin. Olen esittelijä myös äh, no siis tämä lausunto, mutta olen Envissä esittelijä. Ja siellä tarkistuksia on 1111, 1111 ja tämä on 222, joten ainakin nämä nyt on helppo muistaa nämä luvut. Jos katson näitä tarkistuksia, niin ne menevät äh, moneen eri suuntaan ja tulee olemaan haasteellista luoda näitä kompromisseja, varsinkin koska aikaa on kovin vähän. Joten tämä on toinen haaste. Ensi viikolla meillä on yksi tapaaminen ja sitten toinen tapaaminen Strasbourgissa. Ja sitten aika jo loppuukin. Joten katsotaan, voisimmeko me hieman pidentää tätä määräaikaa niin, että voisimme vielä järjestää kolmannen varjoesittelijöiden tapaamisen, koska me tulemme sitä tarvitsemaan. Ensimmäisessä varjoesittelijöiden kokouksessa ensi viikolla haluaisin, että me keskustelisimme varjoesittelijöiden kesken ihmisten prioriteeteista. Joten en tule tekemään ensimmäisiä ehdotuksia suoraan, koska tämä on liian monitahoista. Ja haluaisin ensin kuulla kaikilta varjoesittelijöitä heidän prioriteettinsa ja olisi toki avuksi, jos tämä voitaisiin kertoa jo nyt keskustelussa, mutta voin toki ymmärtää, että ihmisistä tuntuisi ehkä mukavammalta käsitellä näitä asioita varjoesittelyiden pienemmässä kokouksessa. Mutta tämä on siis ensi viikon varjoesittelyiden kokouksessa ja vasta sen jälkeen sitten katson, mihin suuntaan menemme kompromissiemme laatimisessa. Mutta pääkeskustelu ehkäpä tässä. Ensimmäinen liittyy siihen, tarvitsemmeko erillistä tavoitetta liikennesektorille. Näin koko joukon tarkistuksia, jossa tähän suuntaan mennään. Mutta onhan meillä sitten kaikenlaisia muita erilaisia tavoitteita eri sektoreille ja aloille. Eli kysymys on se, että mitä iloa siitä on, että tämän kaiken lisäksi olisi vielä liikenteelle oma tavoite ja sitten sitä kuormitetaan vielä erilaisilla alatavoitteilla. Ja sitten Ja sitten ähm, eh, elintarvike, eh, kasvien, viljojen ähm, kattojen asettaminen. Eli mikä tässä on, jos meillä on kestävä tavoite, niin silloin monet eh, täällä ovat sanoneet, että silloin ei tarvita tällaista kattoa tai tätä kattoa voidaan laskea. Ja haluaisinkin kuulla, mitä mieltä varjoesittelijät ovat tästä. Jotkut eh, ovat myös muuttaneet määrityksiä että näistä eh, bio, eh, bio polttoaineista, viljoista tehdyistä polttoaineista. Ja sen lisäksi meidän täytyy keskustella liitteestä yhdeksän. Ja näin, että ihmiset ovat muuttaneet tai haluavat muuttaa liitettä yhdeksän, mitä voin ö, tukea. Puhun tässä esimerkiksi melassista ja muista tällaisista tuotteista, jotka kuuluvat myös tavallaan teollisiin tuotteisiin ja on suuri vaara, että ne joutuvat myös biopolttoaineisiin. Joten myös esimerkiksi kemian ja teollisuus ja elintarviketeollisuus on tuonut tämän asian esille. Joten en nyt ole ihan varma vaan vielä, miten tätä voisi muuttaa. Ja sitten vielä viimeinen asia on myös tarkistuksia, joissa erityisesti halutaan nollan prosentin katto, eli että pyy, kiellettäisiin öljy, kasvittaa varsinkin palmuöljy. Minä tiedän tämän palmuöljykeskustelun, mutta jos me lähdemme tässä nyt kieltämään jotain erityisiä öljykasveja, niin silloin me joudumme tässä myös kansainvälisiin keskusteluihin. Sen vuoksi minä mieluummin antaisin tai laatisin tähän hyvin tiukat kriteerit, jotka koskevat kaikkea – ja me tiedämme, että palmuöljy joutuu suuriin ongelmiin täyttääkseen nämä vaatimukset sen sijaan, että me nyt ottaisimme esiin vain tietyt öljykasvit niin kuin joissain tarkistuksissa on ehdotettu. Joten me voisimme tästä puhua varjoesittelijöiden kokouksessa ensi viikolla ja silloin keskustella yksityiskohtaisesti prioriteeteista. Joten odotan nyt keskustelua tältä aamulta ja toki myös ensi viikon. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos valmistelijalle. Nyt aloitamme keskustelun. Ja annan heti puheenvuoron kollega Salinille. Voitte puhua italiaa ja me saamme tulkkauksen kyllä. <laughs> Aivan niin kuin haluatte. EPPn kanta tähän mietintöön on varsin selkeä ja yhdessä linjassa sen kanssa, mitä olemme edistäneet muissa valiokunnissa, ITRessä ja ENVissä erityisesti. Aivan lyhyesti voin rajoittua käsittelemään kolmea artiklaa ja kohtaa, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia liikennevaliokunnalle. Artiklan kolme suhteen neuvottelut 27 prosentin tavoitteesta, vai onko tämä sitten 35 vai 45 prosenttia? Tästä on keskusteltu. Ja meidän tavoitteemme 27 prosenttia on meidän mielestämme asianmukainen tasapainon saavuttamiseksi. Toisaalta meillä on uusiutuvat lähteet ja muut lähteet. Tämähän on suuri haaste tulevaisuudessa, kun ajatellaan Euroopan energiastrategiaa. Tämän kappaleen sisällä meidän on löydettävä oikeanlainen kompromissi aiempaan 10 prosentin tavoitteeseen, joka liittyy uusituviin energialähteisiin ja liikenteeseen. Me olemme valmiita keskustelemaan tästä aiheesta – olisi aivan hyvä, jos säilyttäisimme tämän 10 prosentin tavoitteen niin kuin aiemminkin, mutta varmasti esittelijän kanssa käymme rakentavaa keskustelua aiheesta. No sitten artikla 7. Se on hyvin tärkeä ja liittyy myös artiklan 25 tässä kohdassa seitsemän meillä on vahva kompetenssi eh, ympäristövaliokunnassa, mutta lähestymistapa on tässä aivan oikea. Liikennevaliokunta ottaa kantaa kohta kohdalta näihin prioriteetteihin myös artiklan seitsemän suhteen. Ja tämähän liittyy siirtymään, kun siirrytään ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista kohti toista sukupolvea. Me olemme ehdottaneet, että tämä 7 prosentin katto säilytettäisiin vuoteen 2030 asti sillä tavalla, että siirtyminen, johon me uskomme, tapahtuu järkevällä aikataululla vaiheittain. Ja näin ei vaarannettaisi sitä perustaa, jonka olemme luoneet eurooppalaisille sijoittajille ajan mittaan ja olemme kehoittaneet heitä investoimaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin. Tämä siirtymä täytyy toteuttaa sillä tavalla, että Eurooppa ei menetä sijoittajiaan. Sitten artikla 25, siinä viitataan äh, aivan erityisesti tiettyihin ongelmiin. Voin rajoittua käsittelemään esittelijän esille nostamaa kysymystä ja liitettä yhdeksän. Meidän kantamme on sellainen, että voimme äh, emme halua tehdä niin, että aukkoja laajennetaan niin, että joustavuutta lisättäisiin. Kun ajatellaan sellaisia tuotteita, jotka nyt on listattu liitteeseen yhdeksän verotuskohtelun suhteen, tässä on esimerkiksi melassi mainittu, on myös muita tuotantoketjun osia, jotka voivat tulla kyseeseen. On tärkeää, että liitteessä yhdeksän on vain sellaisia tuotteita, jotka ovat jätteet jäteperäisiä eivätkä tällaisia sivutuotteita. Eli ne täytyy säilyttää täysin tuotantoketjun osana. Toisaalta meillä on kemian teollisuus, mutta sitä ei pidä tähän sotkea. Tässä mielessä kiertotalouden yksi perustahan on se, että käytetään oikealla tavalla ja käytetään uudelleen näitä mahdollisia tuotteita ja aineksia. Tämähän on strategista, kun ollaan siirtymässä ensimmäistä toisen sukupolven biopolttoaineita. Nämä ovat keskeiset argumentit, joihin me kiinnitämme eh, huomiomme ja luonnollisesti teemme täyttä yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitos ja hyvää huomenta sitten kollega Adelon. Important, je pense que nous... Tässä tärkeässä aiheessa varmasti voimme järjestää hyödyllisiä varjoesittelyiden kokouksia. Ja meidänhän on löydettävä mahdollisimman laaja yhteisymmärrys tästä laajasta aiheesta. Se on tärkeää myös muiden EU-toimielinten kannalta. Ja näin ollen on tärkeää, että saamme eh, selkeän asiakirjan, johon mahdollisimman moni voi yhtyä. Meillä on eh, erilaisia biopolttoaineita, ero on pidettävä selkeänä. Ja toisaalta meillä jätepohjaisia äh, fossiilisia polttoaineita. Ei pidä toimia niin, että elintarvikekriisi tai äh, luontokriisi pahenisi. Mutta mikä on tavoite numeroiden tasolla? Tässä tarvitaan vielä lisäkeskustelua. ST-ryhmän ryhmän osalta katsomme, että täytyy ottaa huomioon, mikä on tuotantokasvi, miten sitä tuotetaan ja millä tavalla tämä äh, heijastuu epäsuoraan maakäytön muutokseen. Minkälaiset vaikutukset ovat eri polttoaineilla? Esittelijä, varjoesittelijät tätä myös ovat käsitelleet. Meidän tulisi vielä syventää keskustelua, jotta saamme yhteisen näkemyksen eri ryhmien välille äh, Totta kai päästöt täytyy ottaa laskelmissa huomioon, mutta meidän täytyy ottaa myös muita asioita huomioon, jos haluamme toimia ympäristön kannalta tehokkaasti. Ensimmäisen sukupolven biopoltoaineiden yläkatto, yläraja täytyy määritellä. Sitten meillä on kehittyneitä biopolttoaineita. Meillä on eurooppalainen strategia ja sen tavoitteista me olemme laajasti samaa mieltä. Euroopan parlamentin täytyy neuvotteluissa puolustaa hyvin yhtenäistä vahvaa kantaa suhteessa neuvoston, erityisesti tämän artikan 25 suhteen. Sitten kenties hieman joustavuutta tarvittaisiin tähän yleistavoitteeseen, esimerkiksi tämä 9 prosentin tavoite – pitäisi tarkemmin määritellä niin sanotut puhtaat biopolttoaineet. Voitaisiin myös vahvistaa tätä mm, kehittyneiden biopolttoaineiden tavoitetta, eli 6,8 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tätä kautta voisimme päästä fossiilisten polttoaineiden hegemoniasta eteenpäin. Ja sitten vielä laskentamenettelyjä täytyy täsmentää kun kyse on kertoimesta, lasketaan kaksi, kolme tai nelikertaisesti uusiutuvat puhtaat polttoaineet tietyillä aloilla, esimerkiksi ilmaisu, ilmailussa, niin sitten tulokset vääristyvät. Tämä toki voi olla hyvä kannustin käyttää puhtaita polttoaineita, mutta ei kuitenkaan saa käydä niin, että syntyy aukkoja lainsäädäntöön taikka syntyy vääristäviä vaikutuksia fossiilisten polttoaineiden hyväksi. Luotan kovasti varjoesittelijöiden tapaamisiin, jotta saamme aikaiseksi hyviä kompromisseja. Kiitos ja sitten DMS Kiitos, äh, puhun hollantia. Ensinnäkin haluan luonnollisesti kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat äh, tehneet oman panoksen tarkistusten muodossa ja näiden tarkistusten määrä osoittaakin, miten tärkeä tämä aihe ja lausunto on. Huomaan, että koko joukko meidän tarkistuksistamme on saanut tukea muilta ryhmiltä, esimerkiksi kiertotalous, jätehierarkia, veden kaskadia, nämä ne ovat tärkeitä asioita. Toki on sitten muita asioita, joissa olemme eri mieltä, mutta näinhän se aina on. Se on ihan normaalia. Aluksi haluaisin sanoa, että olen huomannut, että hyvin monet ryhmät haluavat, että pysytään kansallisten tavoitelukujen puitteissa. Me olemme sitä mieltä, että sitovat EUn tavoitteet ilman kansallisia tavoitelukuja olisi kustannustehokkaampaa, halvempaa ja tarjoaisi ihan yhtä paljon takuita siitä, että saavuttaisimme ne kansainväliset velvoitteet, mitä me haluamme. Sitten jotkut vetoavat siihen, että korotettaisiin Euroopan tavoitteita 27 prosentista 30, jopa 35 prosenttiin. Meille on tärkeintä, että nämä eurooppalaiset tavoitteet ovat saavutettavissa, mahdollisia, ja että se ei myöskään murenna meidän kilpailukykyämme, mikä olisi todella dramaattista. Meidän täytyy löytää tasa-arvo ensinnäkin yhtäältä vahvemman kunnianhimon, mutta myös realismin välillä. Ja sen vuoksi tämä 27 prosenttia on meidän mielestämme hyvä, kuten neuvostossakin on sanottu. Sitten vielä lopuksi tämän biopolttoaiden aineiden ensimmäinen sukupolvi on nyt tavallaan ajettava alas ja me toivomme, että tämä tehdään järkevällä tavalla niin, että voimme välttää epävarmuutta investoijille, koska jos me emme näin tee, niin silloin riskinä on se, että nämä enemmän avanseeratut ja edistyneimmät biopolttoaineet eivät saa tukea. EU on tiellä matkalla kohti 2020 asetettua 20 prosentin tavoitetta uudistuvissa energioissa ja se on hyvä asia EUlle ja se täytyy myös pitää mielessä, kun me työstämme tätä edelleen. Merci beaucoup, euh, Kiitos paljon. Ja sitten Ranos. Thank you very much, uh, Chair. Only... Kiitos puheenjohtaja. Vain muutama lause tästä aiheesta. Tässä ehdotetaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden osuuden vähentämistä 7 prosentista 3,8 prosenttiin. Ei kuitenkaan ole selvää, miten todellisuudessa tähän tavoitteeseen päästään. Entäpä toisen sukupolven uusiutuvat biopolttoaineet, korvaavatko ne ensimmäisen sukupolven tuotteet? Suurin osa tarkistuksista, mukaan luettuna meidän tarkistuksemme, menevät siihen suuntaan, että pidettäisiin kiinni ensimmäisen sukupolven osuuksista. On hyvin tärkeää säilyttää ne. Mehän tiedämme, miten tuotanto tapahtuu. Ja tiedämme, äh, tiedämme, miten tavoitteisiin tällä ratkaisulla on päästy, mutta emme tiedä, miten toisen sukupolven suhteen päästään sitten tähän 3 tai 4 prosentin tavoitteeseen. Olisi parempi keskittyä energiatehokkuuteen kuin siihen, että hankkiuduttaisiin eroon tunnetuista ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista, ja se tulee olemaan Alden kanta varjoesittelijöiden kokouksissa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Ja sitten kollega Andersson, olkaa hyvä. Hi. Um, well, just to say, uh, I... Minä tuen tämän lainsäädännön tavoitteita ja minusta on hyvin tärkeää, että meillä on tiukat tavoitteet mutta haluaisin kiinnittää huomiota kuitenkin erityisesti artiklaan kaksi ja tarpeeseen siitä, että meillä on määritelmä tälle sektoraaliselle integroinnille, koska onhan helppo sanoa, että kuulostaa hyvältä, mutta EUn lainsäädännössä, jos me emme määrittele näitä termejä ja painota sitä, että me keskitymme nimenomaan uudistuviin lähteisiin, niin me voimme joutua tässä ongelmiin. Ja meidän täytyy myös huomioida se, että se mitä me tässä teemme, sen pitäisi olla osa kaiken kaikkiaan perustamissopimuksen velvoitteita suojella ympäristöä. Joten toivon, että tämä valiokunta voisi ottaa tähän hyvin tiukan ja vahvan kannan ja kiitos esittelijälle hänen työstään. Madame Anderson. Madame... Kiitos ja sitten Sander. Presidenta, si yo también me uno a la, a la necesidad, eh, digamos. Kiitos. Minäkin olen sitä mieltä, että tarvitaan muutoksia niin, että tavoitteita vahvistetaan. Minä itse toimin aikoinani ensimmäisenä esi- esittelijänä tai valmistelijana Turmesin mietinnössä. Ja me todella keskustelimme silloin siitä, miten näitä eri aloja jotenkin mustamaalataan. Me emme kuitenkaan halunneet, että kun puhutaan energiasta, niin ei saisi olla sellainen brutaali keskustelu, jossa vain asetetaan eri tavoitteet tiukasti vastakkain. Meidän kaikkien pitäisi pyrkiä siihen, että parannetaan näitä asioita ja vastataan haasteisiin, jotka liittyvät aikatauluun. Kaikkihan eivät sitä halua. Biopolttoaineiden biopolttoaineita ei pidä nyt tässä mustamaalata liikaa kun katsotaan YMPn uudistusta ja monia muita aloja, joita on tuotu esiin, niin kun ajatellaan metsien häviämistä tai katoamista, niin pitäisi eriyttää enemmän näitä eri lähteitä. Tietysti kiertotalous on tärkeä asia – Biomassan käyttö liikennealalla energianlähteenä on yksi ehdotus, mutta kuten jo sanoin, niin täytyy katsoa, onko tämä aikataulu nyt riittävä vai pitäisikö näitä vähän aloitteita hieman jopa nopeuttaa. Olen pyytänyt kollega Eichhauttia ottamaan tähän mukaan kohdan eh, siitä, miten esirahastoon liittyvät asiat, miten voidaan vastata uusiin haasteisiin, jotka liittyvät tieinfrastruktuuriin, sähköautoihin ja niin edelleen. Tämä, jos näitä ei oteta huomioon, niin sitten tästä tulee melko paradoksaalinen juttu. Myös meriliikenne on ala, jota pitäisi hieman selkeämmin tässä käsitellä kyse, se on nyt lisätty tähän vain, että tämä on yksi ala muiden joukossa, ei pidä unohtaa matkailua ja rahtiliikennettä ja muuta, mutta tästä pitäisi keskustella. Varmasti tarkistukset sallivat tämän. Kiitos ja sitten eh, kollega Nils. Tack så mycket. Kiitos. Haluaisin reagoida siihen, mitä esittelijä sanoi siitä, että pitääkö olla kriteerit vai kielto. Eli pitääkö olla kielto vai kriteeri? Ja minä olen täysin sen ajatuksen takana, että meillä täytyy olla kriteerit, jotka ovat vahvat ja selkeät ja jotka ohjaavat kohti ilmastoälykkäitä rakenteita. Kieltoja on ihan historiallisesti Ruotsissa ollut paljon ja, ja virheitä, jossa on subventoitu tai kielletty asioita, jotka ovat olleet sitten loppujen lopuksi ihan vääriä ympäristön kannalta. Joten vahvat kriteerit, jotka auttavat markkinoita ratkaisemaan ää, asiat ää, ohjaavien kriteereiden avulla. Minä tulen Pohjois-Ruotsista, jossa meillä on valtavia metsäalueita ja jotkut valiokunnastahan kävivät siellä kesäkuussa katsomassa, kuinka paljon metsiä meillä on. Ja me teemme hakkuita järjestelmällisesti, rakennamme taloja tai mitä tahansa. Ja näin on tehty satoja vuosia. On hyvä, että metsiä kaadetaan, koska metsät kasvavat ja se on tärkeää ilmaston kannalta. Joten on tärkeää, että meillä on pitkän aikavälin älykkäitä ratkaisuja ja Pohjois-Euroopan metsätalous voi auttaa, kun korvataan öljyä ja muita polttoaineita. Merci beaucoup, monsieur Nielsen. Je me... Kiitos. Nyt käännynkin komission puoleen ja annan puheenvuoron edustaja Volpille ja hän on energia-asioiden pääosaston edustaja täällä. Kiitos, että tulitte paikalle. Olisi hyvä, jos voisitte antaa konkreettisia vastauksia näihin asioihin, joita kollegat tässä ovat tuoneet esiin, muun muassa strategian ja tavoitteiden suhteen. Olkaa hyvä. Uh, Mrs. Chairman, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos parlamentin jäsenille heidän esittämistään kommenteista, joilla ehdotusta halutaan parantaa. Tarkistuksia on tehty. Me olemme luokitelleet ne oikeastaan niin, että voimme kommentoida viidellä kommentilla niitä. Ensinnäkin energiatavoite. Monet ryhmät haluavat korkeampaa kunnianhimon tasoa. Tämä ei ole yllättävää, ottaen huomioon parlamentin aiempi kommentointi tähän 30 prosentin tavoitteeseen. Haluamme seurata tarkkaan käytävää keskustelua Euroopan parlamentissa, mutta haluaisimme korostaa keskeistä seikkaa, nimittäin bioenergian osuutta. Tällä hetkellä se muodostaa 60 prosenttia EUn uusiutuvan energian kulutuksesta. Kun katsomme vuotta 2030, niin tämä osuus pysyy huomattavana 50 prosentissa. Eli jos on liian tiukka kestävyystavoite, kun rajoitetaan biomassan käyttöä EU:ssa ja biopolttoaineiden käyttöä, niin tämä vaikuttaa huomattavalla tavalla kustannustehokkuuteen ja siihen, miten päästään ainakin tähän 27 prosentin tavoitteeseen, puhumattakaan korkeammasta tavoitteesta, jota tietyt ryhmät haluaisivat. Tämäkin on otettava huomioon. Toinen kommentti liittyy liikennetavoitteeseen. Tässäkin on useampia ryhmiä, jotka ovat erillisiä liikennetavoitteita. Olisimme taipuvaisia olevan esittelijän kanssa samaa mieltä eh, perusteluista liikenteen osalta. Komission ehdotus perustuu eurooppalaistamisen ajatukseen eri toimissa – Meillä on Euroopan tasolla ainakin 27 prosentin tavoite, mutta haluamme eri sektoreille, eri aloille harmonisoituja toimia. Liikennealalle olemme ehdottaneet sitä, että on tämä sisällyttämisvelvoite tuottajilla. Ja tässä otetaan huomioon tämänhetkisen direktiivin täytäntöönpanon kokemukset. Liikennealan tavoitteet jätteet ovat joutuneet jäsenvaltioissa ongelmiin. Jäsenvaltiot ovat myös täytäntöönpanoa toteuttaneet eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Komissio selkeästi ehdottaa sitä, että lisätään uusiutuvien energialähteiden ja vähähiilisten polttoaineiden osuutta liikenteessä niin, että irtautuisimme hiilestä ja näin saisimme vahvan ponteen moninaistamiselle ja kun meillä on tällainen sisällyttämisvelvoite, niin se olisi parempi kuin äh, määritelty tavoite. No sitten epäsuora maankäytön muutos ja sen vaikutukset. Äh, monet MEPit ovat samaa mieltä komission tekemästä ehdotuksesta niin, että äh, siirtymäkausi tapahtuisi vaiheittain. Eli siirrytään ensimmäisestä sukupolvesta toiseen sukupolveen. direktiivin täytäntöönpanosta on käyty pitkä keskustelu. On tiettyjä tahattomia sivuvaikutuksia ensimmäisen sukupolven biopolttoaineella. Epäsuorasta maankäytön muutoksesta on puhuttu paljon. Komissio on halunnut rakentaa ehdotuksensa tälle pohjalle ja tunnustaa se, että toki epäsuora maankäytön muutos voi olla tärkeä seikka ennen kaikkea kun kyse on ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista, kasvipohjaisista, kasvipohjaisista biopolttoaineista. Täytyy muistaa myös se, että ensimmäisen sukupolven kasvipohjaisten biopolttoaineiden tavoite tässä laskee sen sijaan, että laskentametodologiaan sisällytettäisiin tämä epäsuoramaankäytön käytön muutos. Metodologia on suunniteltu niin, että siinä huomioidaan suorat päästöt, mutta epäsuoruus ei oikein sovi tähän nykyiseen metodologiaan. Me olemme ehdottaneet sitä, että epäsuora maankäytön muutos huomioidaan niin, että pikkuhiljaa vaihe vaiheelta vähennetään kasvipohjaisten biopolttoaineiden osuutta. Olemme todenneet, että ehdotamme periaatteessa sitä, että näiden biopolttoaineiden osuutta laskettaisiin sille tasolle, jossa ne olivat ennen vuotta 2009, eli ennen kuin tämänhetkinen uusiutuvan energian direktiivi otettiin käyttöön. Arviomme osoittavat, että tämä huomattavasti vähentäisi äh, epäsuoran käytön muutoksen vaikutuksia ja näin voisimme saada tasapainon toisaalta ympäristön kestävyyden näkökulmasta ja otettaisiin myös huomioon ne huomattavat sijoitukset, joita tälle alalle on tehty. Näin biopolttoaineiden tuottajat ja myös viljelijät voisivat sopeutua uuteen tilanteeseen. Sitten kuulimme kommentin äh, uusista kasvipohjaisista kehittyneistä biopolttoaineista. Tässä olen hieman huolissani perusteluista tämän uuden käsitteen suhteen. Meillä on kasvipohjaisia biopolttoaineita. Jotkut niistä tuottavat vähemmän päästöjä kuin toiset, mutta eivät ne siltikään ole vähän riskisiä. Emme katso, että niitä tulisi jättää pois tästä enimmäisarvosta ja sitten niitä pidettäisiin äh, toisen kategorian polttoaineita. No sitten liite 9 ja jätepohjaiset, jäteperäiset polttoaineet. Tarkoitus on ollut nimenomaan pohjata työmme tälle epäsuoralle maankäytön muutokselle ja sen käsittelylle. Teollisuus edelleenkin sopeutuu tähän uuteen tilanteeseen. Me siis otimme liitteen yhdeksän ja käytimme sen tietoja äh, tässä määrittelyssä. Korostaisin sitä, että direktiivissä on mekanismi, jonka mukaan komissio voi äh, kahden vuoden välein aina arvioida tilannetta ja lisätä tähän sitten tiettyjä aineksia. Me emme halua tietenkään karkottaa sijoittajia tältä alalta pois epävarmuuden kautta. Ja sitten on esitetty kysymyksiä, miksi on esitetty tällaisia ehdotuksia. Totesi, toteaisin, että näitä ei oteta mukaan laskelmiin. Meillä on tämä sisällyttymisvelvoite. Sitäkin kautta voidaan edesauttaa hiilestä irtautumista ja energiamuutosta ja liikennesektorin moninaistamistavoitetta. Eli uskomme, että tästäkin löytyy oma roolinsa näille tekijöille. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos herra Volpi näistä tiedoista. Nyt palautan puheenvuoron kollega Bas Oh. Kiitos, kiitos kaikille erittäin paljon teidän osallisuudestanne. Nämä asiat, jotka tässä nyt eh, ovat tulleet esiin, eh, ovat nähtävästi näitä ydinasioita meidän keskustelullemme ja se on hyvä. Me olemme hyviä asioiden identifioimisessa, katsotaan sitten, kuinka eh, käy kompromisseille. Se tulee luottavasti olemaan haasteellisempaa. Mitä tulee näihin kattaviin tavoitteisiin, toki voimme puhua niistä kauan ja hartaasti, mutta haluaisin painottaa, että liikennevaliokunnan lausunto uudistuvien kaiken kattavista tavoitteista ei todennäköisesti tule olemaan se, mitä ihmiset eniten seuraavat. Tästä tulee hyvin poliittinen keskustelu, joka päätyy, ei päädy edes tai edessä täysistuntoon, mutta tästä tulee näistä asioista, joita tullaan seuraamaan, tämä prosenttiosuus, koska se on helppo, mutta tällä lausunnolla voidaan tehdä paljon enemmän, kun on kysymys lainsäätämisestä ja säännöistä ja ajatuksista ja ideoista kaiken taustalla. Koska me tiedämme, että tämä uudistuvien tavoite tulee saamaan paljon poliittista huomiota ja siinä meidän lausuntomme eivät muuta mitään. Mutta me tarkastelemme asiaa, me keskustelemme tässä ja toivon, että voimme välttää sitä, että äh, puhumme tästä, puhuisimme tästä lausunnosta kaikkein tärkeimpänä, koska kuitenkin nämä äh, liikennekysymykset ovat tälle valiokunnalle tärkeämpiä kuin tämä kattava tavoite, joka toki sekin on tärkeä. Joten en kommentoi myöskään sitä, mitä komissio sanoi tästä tavoitteesta, koska jos siihen lähden, niin jatkan tätä vielä puolisen tuntia. Kun tarkastelemme näitä kompromisseja, niin minusta tuntuu, että nämä edistyneet biopoltoaineet, siinä me pääsemme eteenpäin. Ja kuulin monis, monilta puolilta poliittista puolta, että, että liitet yhdeksän pitäisi määritellä paremmin ja että tässä pitäisi olla vähemmän kilpailua esimerkiksi eh, niiden käytössä eh, kemi, kemian teollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa ja muussa. Ja minusta tuntuu, että me kyllä varmasti löydämme tässä kompromissia. Se on hyvin tärkeää, koska silloin me saamme paremman määritelmän siitä, mitä me pidämme edistyneenä biopolttoaineena. Mutta kaikkein suurin keskustelu tulee käymään ensimmäisen sukupolven eh, elintarvikepohjaisista polttoaineesta. Eli tämä keskustelu lähtee siitä, että halutaanko tällaista kestävää elintarvikepohjaista polttoainetuotantoa. EPP haluaa 7 prosenttia siihen rakenteeksi. Ja minun mielestäni pitäisi katsoa kriteereitä ja tähän liittyy se, mitä Nilsson sanoi, eli parempi, että on paremmat, vahvat kriteerit sen sijaan, että tehdään kieltoja, kuten esimerkiksi GUE vaatii. Joten se, mitä komissio sanoo, tästä ei ole riittävää, koska se, mitä he tekevät katollansa, on hyvin tällainen äh, tylyväline. Eli minä, eihän tähän tarvita mitään yksityiskohtaista äh, välinettä, mutta se on kuitenkin tämmöinen aika, se koskee kaikkia se Joten äh, meidän täytyy miettiä, että lähdemmekö me tällaiseen hienostuneempaan vai, vai tällaiseen äh, kat, tavallaan semmoiseen kaiken leikkaavaan välineeseen. Ja äh, minä uskon, että me pääsemme tässäkin kyllä kompromissiin, mutta silloin me muutamme hieman tätä lähestymistapaa, josta komissio on kovin ylpeä, mutta siihenhän meidät on tarkoitettukin parlamenttina. Joten äh, toivon voivani tehdä tehdä jo jonkun verran näitä kompromisseja, mutta haluan keskustella niistä ensin kuitenkin varjoesittelijöiden kokouksessa ja sen jälkeen esitän sitten valiokunnalle nämä kompromissiehdotukset. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Muistutan, että lausunnosta äänestetään 12. lokakuuta. Ja muistutan myös siitä, että kun keskusteltiin suurista asioista, kuten COP21, niin liikenneasiat hieman jäivät unohduksiin. Ja nyt sitten Eurooppa on ilmasto- ja liikennekysymyksissä ja energian, uusiutuvan energian kysymyksissä edelläkävijänä ja toivottavasti toimii kunnianhimoisesti myös jatkossa. Nyt menemme seuraavaan kohtaan. Komissio esittelee Euroopan laajuisten liikenneverkkojen täytäntöönpanon edistymistä vuonna 2014-2015. Puheenjohtaja kutsuu komission edustajan eteen viereensä. Ça va Et toi Bien. Alors, je ne vous le présente plus, hein En enää edes esittele häntä. Tiedätte, että hän on Move-pääosaston johtaja nyt esittelette hieman TNT-verkkojen täytäntöönpanoa 2014-2015 ja käymme keskustelua sitten sen jälkeen. Du Parlement, euh, mesdames et messieurs. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Hienoa, että saamme käyttää tämän puheenvuoron lomien jälkeen, jotta voimme kertoa siitä, miten TNT-verkkoja on täytäntöön pantu vuosina 2014-2015. Ja puhun englanniksi, koska PowerPointtikin on englanniksi, pahoittelen sitä. Hyvät naiset ja herrat, on hienoa esitellä tätä edist- edistymiskertomusta TNT-verkkojen täytäntöönpanosta 2014-2015. Ja olemme täällä siksi, että alan asetuksessa äh, sanotaan tai säädetään, että mm, tietyin väliajoin on esiteltävä tätä parlamentissa. Haluaisin vain siis muistuttaa, en lue tuota artiklaa nyt sellaisena, mutta muistutan, että tämä on se perusta, miksi täällä olemme ja todellakin raportoimme säännöllisesti parlamentille, missä TNT-verkkojen täytäntöönpanossa ollaan menossa. Otetaan huomioon eri liikennemuodot ja nähdään, että pikkuhiljaa edistytään tavoitteiden saavuttamisessa, esimerkiksi rautatieverkoston sähköistämisessä, sähköistämisessä ja muussa. Siellä on tietyt prosentti prosenttiosuudet mainittu. Halutaan myös kattava verkosto. Ja meillä on jo tiettyjä kriteerejä, joissa jo ylitetään 75 prosenttia tai 75 prosentin tavoite, ja sitten on aloja, joilla sitä ei ylitetä. Ja meillä on tietyt välineet ja resurssit tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ja te näette tuossa sinisellä menot jo toteutuneet menot ja sitten punaisella näkyvät sitoumukset. Ja minun pitäisikin katsoa tuo TEN-T kautta SEF, eli Euroopan laajuiset verkot ja verkkojen Eurooppa-väline. Ja sitten siellä on myös aluekehitysrahasto ja koheesiorahastositoumukset. Siellä näkyy suuria eroja ja hyvin esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineen osalta täytäntöönpano on jo hyvin edistynyt ja sitten paljon on tehty maksusitoumuksia. Ja nyt tällä hetkellä 95 prosenttia sitoumuksia Eli vain 5 prosenttia määrärahoista on vielä käyttämättä. Muut ovat jo sitoumuksissa kiinni. Se näkyy tuolla punaisella SEF-kohdassa. Sitten on kaikki nuo toimet, jotka edellisestä TENTE-ohjelmasta ovat jäljellä, joita vielä maksetaan. Sitten näkyy, että on paljon maksuja, edelleen maksetaan joitakin 2007-2013 ohjelmakauden hankkeita ja siksi siellä on myös alhaisempi tuo sininen osa. Tämä on loogista, eli tulevina vuosina nähdään enemmän maksuja ja vähemmän sitoumuksia, koska e- esirahastoon siirrytään yhä enemmän ja enemmän ja te olette nähneet tämän ennenkin. Ja Euroopan verkkojen, verkkojen Eurooppa-välinettä on kiitelty siitä, että sen täytäntöönpano on todella nopeaa. Siellä hankkeet toteutuvat nopeasti sinne. Rahat sidotaan ja ne myös käytetään ja varoja jää hyvin vähän käyttämättä. On tiettyjä rahoitussopimuksia, joihin on sidottu tnt verkkoja Sitten seuraavassa kuvassa näette 2014-2015 menoja ja täytäntöönpanoa, eli yli puolet määrärahoista meni rautatieverkostoon. Jos katsotaan pelkkiä SEF-lukuja, niin sitten rautatieverkoston osuus onkin 70 prosenttia eli Esirin yhteisrahoitusosuus, niin siis rautatieverkoston osuus olikin vain 17 ja sitten yhteisrahoitusosuus, jos katsotaan näitä eri aloja, niin esimerkiksi teidän os- osuus kasvaa. Tässä näkyy toki se, että tieverkostoa on 30 prosentilla rahoitettu Tärkeä viesti, joka tässä on ymmärrettävä, on se, että verkkojen Eurooppa ja esirahasto täydentävät toisiaan. Multimodaalisuutta pitää edistää ja teidän ten verkkoja. Sitten seuraava kuva tai dia. Haluaisin myös kertoa hieman tästä itse raportoinnista ja miten se toimii. Tämä on nyt ensimmäinen kertomus, joka tehdään tämän asetuksen mukaisesti. Ja tietojen kerääminen ei ole ollut kovinkaan helppoa. Useinkaan jäsenvaltioilla ei ole saatavilla tällaisia tietoja, koska monet sidosryhmät eivät aina ole julkisia toimijoita, vaan ne voivat olla yksityisiä toimijoita, sidosryhmiä. Ja me nyt sitten päädyimme siihen, että monia tietoja ei voitu esitellä viime vuonna 2016 ollenkaan. Ja 2014-2015 lukuja ei olisi mitenkään voitu esitellä vuonna 2016. Se ei ollut mitenkään mahdollista. Me emme siinä vaiheessa, kun saimme tiedot kaikilta sidosryhmiltä, joilta ne oli mahdollista saada, oltiin jo vuodessa 2017. Ja olemme pyrkineet myös parantamaan tietokantaamme ja tietojen keruuta, mutta N plus 2 olisi hy- oli sääntö ja mm, tämä ei ole ehkä ihan mahdollista toteuttaa ja se ei johdu siitä, etteikö komissio haluaisi toimia tämän säännön mukaan, vaan se johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät voi toimittaa tiettyjä tietoja siihen mennessä. Syyskuussa 2016 me teimme vähän lisätyötä, jotta saisimme lisätiedot mahdollisimman nopeasti käyttöön. Ne Mehän emme halunneet, että teille ei tulisi tietoja ollenkaan. Halusimme mahdollisimman ajoissa ne toimittaa. Ja eurooppalaiset, Euroopan tason koordinaattoreita on kuultu. Olemme käyneet myös täällä ja on muitakin keinoja, joilla olemme toimittaneet tietoa. Erilaiset esitteiden käytöt, kuulemiset, ehdotuspyynnöt ja niin edelleen. Meillä on siis esitteitä siitä, mitä me teemme. Meillä on myös erilaisia konferensseja, 21. ja toinen päivä Tallinnassa järjestetään tällainen tiedotuskonferenssi epävirallisen neuvoston kokouksen yhteydessä. Ja me pyrimme siellä antamaan tietoa TEN-T-verkoista ja verkkojen Eurooppa-välineen toteuttamisesta ja muusta. Eli e, ennen Tallinnaan tuloa saa yksityiskohtaisempaa tietoa näiden kahden asetuksen täytäntöönpanosta. Me aiomme myös keskustella Tallinnassa seuraavan rahoituskehyksen tai seuraavan kauden rahoitusnäkymiä – ja 96 prosenttia siis määrärahoista on kiinni jo sitoumuksissa ja tällä hetkellä liikennealaan on verkkojen Euroopan välineestä jäljellä enää 4 prosenttia ja tämä raha täytyy käyttää hyvin huolellisesti ja järkevästi ja siksi on hyvä, että parlamentinkin jäsenet osallistuvat Tallinnassa keskusteluun tästä komission jäsen Bulcin ja puheenjohtajavaltion ministerin johdolla ja haluamme varhaisessa vaiheessa teille näitä tietoja myös antaa. Hyvä puheenjohtaja, varmaankin tässä vaiheessa voin päättää puheenvuoroni tähän ja nyt sitten kahden vuoden välein jatkossa näitä tietoja tulen tänne kertomaan, kun tiedot saadaan kerättyä ja on tarkoitus, että te tiedätte täysin kahden vuoden välein siitä, miten tässä täytäntöönpanossa on edistytty. Kiitos. Kiitos, herra Roters. On hienoa, että tapaamme toisemme Tallinnassa ja meidän valiokuntamme tavoitteena on myös se, että määrärahat tälle alalle ovat riittävät. Me haluamme investoida Euroopan liikennepolitiikkaa niin, että katsotaan kauas tulevaisuuteen. Ja tämä on yksi niistä suurista tarpeista, joita Euroopalla on. Voidaan se osoittaa myös kansalaisille, että otetaan huomioon heidän päivittäiset liikkumistarpeensa, mutta tietysti on huoli, huomattava myös taloudelliset näkökohdat ja työllisyys Eli tähän liittyy useita seurauksia ja haluan aina muistuttaa tästä. Nyt annan puheenvuoron koordinaattorille. Ensimmäisenä Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos. Pelkäänpä, että kollegani Markus Piiper ei huomannut, että esityslistan kohtia hieman vaihdeltiin, siksi ole paikalla. Mutta nyt eh, kuitenkin tähän asiaan palatakseni. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset eh, Euroopan komissiolle hyvin selkeästä esityksestä. Tässä ei ollut mitään epäilystäkään asioista, vaan tämä oli hyvin selkeä. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin, eli EIB eh, esitti kolmen to, äh, 69 miljoonan euron äh, lainaa, e, eli siis äh, esiriinkö? Mehän tiedämme, että EIP antaa paljon lainoja myös esirkauden ajalla, mutta esirhän on tavallaan tämä meidän äh, kullan murumme, jota me haluamme kasvattaa. Eli tämä 13 69 miljardia euroa. Siitä haluaisin kysyä. Sitten minä olin hieman eh, huolissani. Meillä on sitoumuksia ja maksuja, mutta ei mitään tietoa sen enempää. Ei tämä nyt ole oikein hyvä, miten tämä voi olla mahdollista. Meillä on sitoumuksia, meillä on eh, maksumääräyksiä. Ja sitten me kysymme jäsenvaltiolta, mitä he ovat tehneet. Ja me emme saa tietoa. Eivät he ole saaneet tehtyä nähtävästi mitään. Eihän näin voi tehdä. Esimerkiksi kansainvälisen kaupan valiokunnassa olen vastuussa komitologiasta ja siellä näkyy myös se, että jäsenvaltiot aina välillä ajattelevat, että no jätetään tämä homma komissiolle, me emme hoida tätä. No se on, näin tehtiin ennen, ei näin enää voi tehdä. Tallinnan konferenssiin minä toki tulen, ja herra Räytys puhui monivuotisesta rahoituskehyksestä, uudesta MMFstä. Ja minä tiedän, että EPPssä tästä on puhuttu jo hyvinkin laajasti. Ja minä itse yritän siellä aina saada liikennettä hieman korkeammalle, koska maatalous- ja regivaliokunnan voimin me emme sinne pääse. Toivottavasti kukaan ei kuullut tätä. No, sitten vielä minä käsittin, että 730 miljardia euroa on se, mitä me tarvitsemme tähän äh, tavallaan loppuun viemiseen. Mutta nyt minä luinkin, että se onkin vain 1,5 miljardia. Voitteko te sanoa tästä jotakin? No, kyllä minä nyt tiedän tämän äh, hieman ennustamista, mutta jos äh, poliitikot ovat kaiken kaikkiaan antaneet 60 äh, miljardia ja puhuneet 730 miljardista ja, ja tämä kaikki ennen vuotta 2030. Siihen nyt on mm, aika vähän aikaa enää. Eli siis eh, haluaisin tästä lopusta tietää eh, hieman tarkemmin, esimerkiksi rahoituksesta. Madame Ayala Kiitos. Ja sitten eh, kollega Ayala Gracias de nuevo por, eh, digamos, por... Kiitos. Kiitos tästä esityksestä, joka oli hyvin selkeä. Te mainitsitte riittävien tietojen puutteen. Tiedon saannissa on ollut ongelmia. Voisiko olla niin, että kehitettäisiin jonkinlainen malli niin, että ryhtyisimme hyökkäykseen jäsenvaltiota neuvostoa vastaan, jotta tämä tieto, keräysasia todella saataisiin kuntoon. Se oli ensimmäinen kommenttini. Ja sitten toiseksi ymmärrän, että tämä työ jatkuu, tehtävä on vielä kesken, mutta miten me täällä parlamentissa voisimme parantaa keskipitkän aikavälin näkymiä. Mehän yritämme valmistella myös tulevaa monimuotoista rahoituskehystä. Se tulee äh, tiensä päähän kesäkuussa äh, ensi vuonna. Eli me tarvitsemme mahdollisimman paljon tietoa niin, että voimme sitten taistella paremman monivuotisen rahoituskehyksen puolesta. voisivatko koordinaattorit parantaa jollakin tavalla tietoja? Kenties tätä kautta voitaisiin äh, päästä eroon Van de Kampin mainitsemasta ongelmasta, kun jäsenvaltiolta ei heru riittäviä tietoja. Voisitteko antaa meille listan, luettelon niistä äh, pyynnöistä, vaatimuksista, joita meillä on Euroopan laajuisen liikenneverkon tietojen suhteen? Me tarvitsemme myös aivan erityistä lainsäädäntöä liittyen raja-alueisiin ja raja-alueen liikenteeseen ja siellä toteutettaviin hankintoihin. Siellä on hyvin suuria pullonkauloja. Voisi, olisiko tässä jotakin tehtävissä meidän voimin? Ja sitten vielä Me olemme aivan varmasti valmiita auttamaan teitä. Mehän tarvitsemme sitä, että äh, välineiden tehokkuutta vielä tehostettaisiin. Tässä tarvitaan kenties myös muiden välineiden tukea. Van de Kamp mainitsi myös tämän. Eli kenties tarvitsisimme tähän luetteloon vielä neljännen äh, kolumnin, eli katsottaisiin, miten infrastruktuurituki oikein on vaikuttanut. Sitä kautta voisimme saada hieman täydennystä näihin puuttuviin tietoihin, kun ajatellaan maksusitoumuksia jäsenvaltioiden tilannetta. Kiitos. Haluaako kollega Telitska käyttää puheenvuoron? Oi. Ö, entäs kollega Foster? Ei. Selvä. Eli ei. Edustaja Telitska. Um, uh, Kiitos. Huomenta kaikille. Kiitos tästä esityksestä. Muutama huomio. Nämä kaksi taulukkoa, 70-75 prosenttia, minusta olisi hyödyllistä nähdä, mitä alle 75 prosenttia merkitsee näille asioille. Toinen asia, olen hyvin tyytyväinen siitä, että TNT ja verkkojen Eurooppa-väline ovat menestystarinoita varojen suhteen. Mutta myös tässä valiokunnassa me usein tarkastelemme asioita vain taloudellisesta näkökulmasta, ihan niin kuin me olisimme budjettivaliokunnassa. Enkä nyt sano, että nyt olisi oikea aika, mutta, mutta mikä olisi ehkäpä hyvä seuraavaa esitystä ajatellen, että mietittisitte sitten, mitä eh, muutosta se on aikaan eh, liikenteeseen. Eli ajatellen eh, sitä, että kun niitä on arvioitu alun perin, niiden kannattavuuslaskelmissa, että se johtaa siihen ja tähän ja alueelliseen kehitykseen ja niin edelleen. En minä tarkoita tässä, että kaikki lähettäisiin tutkimaan, mutta minusta olisi hyvä, että voisimme osoittaa kuitenkin, että olimme oikeassa näissä kannattavuustutkimuksissa, kun lähdimme panostamaan A ja B ja sitten se johti siihen ja tähän. Joten tätä kautta voitaisiin selittää asiaa myös kansalaisille. Joten eh, ehkäpä jossain vaiheessa voisi olla hyvä katsoa hieman tästäkin näkökulmasta. Ja sitten tämä 2 prosentin multimodaali. Tämä saattaa olla haaste tuleville vuosille. Mitä tulee sitten itse näihin, tähän dataan? Tiedän, että komissio on hankalassa tilanteessa, mutta tämä muist muistuttaa mieleni kaikki aikaisemmat eh, raportit. Aina kun jotain tuo esille, niin se luo lisäpaineita. En tiedä, mikä tulevaisuudessa voitaisiinko miettiä jotain yksinkertaista siirrettävää tietokantaa, jota voitaisiin täydentää, joka olisi käytettävissä. Yeah. tarkoitan, että esimerkiksi parlamenttia voisi pyytää komissiota tekemään tämän. Tämä on poliittinen asia ja pyyntö. Ehkäpä tulevaisuudessa koordinaattorithan arvioivat äh, edistystä TEN-tiissä, mutta olisi ehkä hyvä tulevaisuudessa, että me saisimme tällaisen arvion yksittäisistä TENTI-koordinaattoreista komissiossa, ei niinkään mitä on käytetty, vaan enemmän niin liikenteen osalta, koska me saisimme nähdä, miten jäsenvaltiot toimivat ja koordinaattorit. Tiedän, että kaiken kaikkiaan tilanne on hyvä, mutta me näemme kuitenkin tässä eroja ihan yksittäisten koordinaattoreidenkin kesken. Enkä nyt tässä halua olla epäkollegiaalinen, koska olen itsekin ollut koordinaattori, mutta Kiitos. Merci, monsieur Moi, j'ai plusieurs... Kiitos Telitskalle. Minullakin on useita kysymyksiä. Onko komissio jo pohtinut uutta oikeuskehystä luonnosta TENTEelle, verkkojen Euroopan välineelle ja muille tämähän, meillä pitäisi olla uusi oikeuskehys tätä varten. Sitten jos on tällainen uusi oikeudellinen kehys, niin lainsäätäjien pitää toimia nopeasti, koska seuraava budjettikin pitää panna täytäntöön jo pian. Ja sitten Lyon-Torino-junayhteys, jälleen otan sen esille. Omassa, oma hallitukseni on sanonut, että ehkä tällaiset Lientorino pohjoisseinen kanaalihankkeet pitäisi lopettaa. Miten te selitätte sen, että teknisesti jonkun jäsenvaltion hallitus voi lopettaa tämmöisen hankkeen, ja mitä sitten tapahtuu teknisesti? Ottaako komissio rahat takaisin? Miten siis asiassa toimitaan? Ja sitten vielä, ah, ah tuu haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, zunächst einmal herzlichen Dank. Äh, kiitos. Äh, kiitokset äh, tästä teidän esityksestänne. On aina hienoa kuulla, miten tämä positiivisesti kehittyy. Siitä vielä kiitos Euroopan komissiolle. Haluaisin kuitenkin puuttua tässä vaiheessa siihen, mitä kollega Telitskakin sanoi. Eli liikennevaliokuntana meidän pitäisi esittää suullinen kysymys komissiolle ja pyytää sitten sitä kautta informaatiota jäsenvaltioista, koska eihän voi olla niin, että jäsenvaltiot, jotka hyötyvät tästä kaikkein eniten, ja sitten kun heidän pitää antaa informaatioita, joiden pohjalta muotoillaan tulevaisuuden politiikkaa, niin sitten sitä ei saadakaan. Joten tuen tätä ehdotusta. Kysymys ihan lyhykäisesti. Onko totta, että kokonaisbudjetti, äh, joka meillä on, että sitä olisi käytetty jo 90 prosenttia. Jos näin on, niin nyökätkää, selvä. Ja sitten vielä yksi asia. Silloin kun TNT äh, laadittiin, sitä on nyt viisi vuotta, niin viiden vuoden aikana on tapahtunut kuitenkin hyvin paljon aikana liikkuvuudessa – lainsäädännössä esimerkiksi. Lainsäädäntö on laadittu sillä ajatuksella, että tämä on voimassa vuoteen 2020 ja sitten sitä jatketaan vielä 2030. Haluaisin sanoa, että tämä toinen osa siitä, mitä me haluamme tehdä, pitäisi muotoilla eri tavalla niin, että me huomioisimme todellakin liikenteen tulevaisuuden ja ottaisimme sen mukaan. Ja muistutan vielä keskusteluun, jota ei ole käyty ainoastaan Saksassa. Polttomoottori ei, diesel, CO2, äh, kaikki tämä äh, tematiikka, mitkä alueet äh, tässä maailmassa ovat, millä alalla markkinajohtajia, missä Euroopassa me olemme. Diesel, kyllä, ei. Ja minusta meidän pitäisi nyt lähteä tavallaan rohkeasti eteenpäin. Jäsenvaltioissa keskustellaan nyt, mihin suuntaan Euroopan liikkuvuuden pitäisi kulkea. Ja TEN-tiin puitteissa tämä voitaisiin tehdä, koska onhan meillä kaikki tämä Clean Power of Transport äh, tyyppiset asiat. Ja mm, esimerkiksi me voisimme lähteä tähän äh, äh, hienon pölyn ja, ja tiettyjen päästöjen vedyn verottamiseen, joten äh, nämä ovat asioita, joihin pitäisi nyt tarttua. Tentti kyllä, mutta sen toinen osa voisi olla vielä ö, äh, suurempi. Voisimme puhua vaikka tällaista masterplanista. Mutta meidän täytyy nyt saada selville se, mihin suuntaan Euroopan unioni haluaa mennä 10, 15, 20 vuoden kuluttua. Ja sitten vielä lopuksi kun me puhumme tästä elektroliikkuvuudesta, niin silloin tarkoitetaan myös vetyä, eli kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme. Ja meidän teollisuutemme on hyvin hankalassa tilanteessa, kun nämä syklit laaditaan aina seitsemän vuoden tavallaan ajanjaksolle. Eikä Saksa pysty tässä yksin toimimaan. Euroopan pitää toimia niin, että talousketjussa tiedetään, kuinka paljon prosentteja putoaa ja mistä ja mihin tulee lisää ja millä tavalla strategisesti toimitaan seuraavan 10, 15, 20 vuoden aikana, koska muuten me emme tule saavuttamaan CO2-tavoitteita, emmekä voi myöskään pitää kiinni markkinajohtajan paikastamme. Kiitos. Tämä oli todella mielenkiintoinen kysymys, kollega Artug. Puhun teille. Sanoin vain, että tämä oli todella ratkaiseva kysymys tulevaisuuden kannalta. Eli autoteollisuuden muuttuminen miten me tuemme sitä, voidaanko unionin investoinnilla jotenkin muuntaa tätä teollisuutta. Me emme saa unohtaa vetyä, autoja, sähköautoja, mieluummin uusiutuvan energian kautta, mutta myöskin kaasuautoja. Miten luodaan uusia energialähdeyhdistelmiä? Ja juuri tässä komission pitää toimia ennakoivasti, kun puhutaan autoteollisuuden muuntamisesta, niin ei saa unohtaa teknologiaa. Ja tehän, herra Artyk, tiedätte jotakin autoista, joihin ei tarvitse kuljettajana ja niin edelleen, niin tähän tarvitaan myös ammatillista koulutusta ja siihen liittyy hyvin paljon ongelmia. Muistutan, että kun katsotaan työntekijöiden lukuja autoteollisuudessa Euroopassa, niin yli 15 miljoonaa on luku. Ja nyt rahastoja täytäntöön pannaan tietyn aikaa, ja jos Eurooppa haluaa olla tässä edelläkävijänä, siellä on Japani, Kiina, jopa Yhdysvallat, ne ovat jo autoteollisuudessa siirtyneet eteenpäin ja me olemme aika paljon myöhässä. Mm, teidän ei tietenkään tarvitse komissiossa ratkaista kaikkia näitä haasteita välittömästi, mutta niitä täytyy miettiä. Olkaa hyvä, saatte nyt vastauspuheenvuoron. Kiitos näistä oikein hyvistä ja tiukoista kysymyksistä. Kaikki ovat hyvin selkeän ajatuksen palanneet lomilta takaisin työn pariin. Ensinnäkin Van de Kampin esittämät kysymykset. Tässä raportissa vuodelta 2014 ja 2015 esireininkään vielä näy. Niin kuin muistatte, silloinhan Esiri ei vielä ollut vuoden 2014-2015 alussa. Eli sitten ehdotus tehtiin ja ja 2,2 miljardia otettiin verkkojen Euroopasta ja niin edelleen. Eli seuraavassa raportissa näette jo sitten paljon enemmän siitä, mitä Esirin kautta on saatu aikaan ja mitä muissa rahoitusvälineissä on tapahtunut. Saat sitten Tallinnan paketissa tiedot liikenne ulottuvuudessa 47 tointa ja 21,4 miljardia on kokonaisvolyymi. Tämän ihan muistista vetäisin. Näin, näin eilen nämä luvut, mutta saatte tiedot ensi viikolla. Paljon enemmän tietoja saadaan myös investointipankin suunnasta, eli mitkä ovat eri komponentit, lainoitus, esirissä ja muissa välineissä, joita olemme käyttäneet 2014-2015 kaudella näin ei juurikaan vielä näkyvyyttä ole ja se on aivan loogista, kun otetaan huomioon tämä ajoitus. Te ja muutkin ovat nostaneet esille jäsenvaltioiden raportointikysymyksen. Tässäkin voin puhua selkeästi. Raportointi on erinomaista, jos puhutaan niistä toi, toimista, joita verkkojen Euroopan välineellä yhteisrahoitetaan. Meillähän käydään suoraan vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ja myös Meillä on lainoitussopimuksia ja velvoitteita, eli tiedämme tasan tarkkaan koko Verkkojen Eurooppa-budjetin, mihin rahat käytetään, käytetäänkö kaikki vai ei, milloin maksuja tehdään ja milloin toimet viedään päätökseen. Tästä meillä on parhaat tiedot. No sitten muiden välineiden rahoitustilanne on jo monimutkaisempi, koska rahoitus on hajautettu. Sitten meillä on regiopääosasto ja sieltä tiedon saaminen vie pidemmän aikaa. Raportointi tapahtuu myös myöhemmin ja yksityiskohtaiset tiedot saadaan tässä ajoituksessa myöhemmässä vaiheessa. 75 miljoonaa äh, on kyseessä ja komissio sitten hyväksyy tällaisen raho- rahoituksen. Meillä on regiopääosaston kanssa hyvää yhteistyötä. Myös näissä toimissa voidaan vuorovaikutusta parantaa. Sitten toisaalta meillä on muita osuuksia, joissa näkyvyys on hieman heikompaa ja raportointi hitaampaa. Jos ajatellaan muutakin, muitakin välineitä kuin verkkojen Eurooppaa, niin sitä täytyy muistaa myös investointipankki Äh, sielläkin on reaalista konsultointia äh, ja sitten täytyy muistaa ESIR. Eli nämä osuudet teestä me tiedämme, mutta näiden kolmen äh, osuuden ulkopuolella tilanne monimutkaistuu. Olemme pyytäneet jäsenvaltioilta tietoa, olemme pyytäneet raportointia kaikista investoinneista, joita tehdään TEN-T sekä kattaviin että ydinverkkoihin. Ja tässä kohtaa sitten tiedon kulku hidastuu eri syistä. On paikallisia ja alueellisia viranomaisia, yksityisiä, toi, yksityisiä toimijoita, ää, äh, raideliikennettä, lentokenttiä ja niin edelleen. Teliskakin esitti tai kysyi sitä, että voitaisiinko tätä jotenkin ää, äh, syöttää tietokantaan, saada jonkinlainen selkeämpi tietokanta. Meillähän on tenteessä julkinen puoli ja toisaalta raja, rajoitettu asiantuntijapuoli. Julkinen puoli on käytössä esimerkiksi kännykällä, kännykän välityksellä on olemassa sovellus, jolla sitä voi hyödyntää. Sieltä saa selville, mitä hankkeita EU on yhteisrahoittamassa verkkojen Euroopasta ja muista välineistä. Ja toisaalta aivan niin kuin Teliska kysyikin, niin täällä on rajallisesti käytössä tietoa. Esittelin teille kriteereitä. Mehän tie, tiedämme, on, missä tasossa liikutaan, missä kriteereissä ollaanko 80, 90 vai 450. Ja tietokannasta nämä tiedot sitten näkyvät kohta kohdalta. Eli voitte katsoa, mitkä kriteerit ovat ja tiedätte tosiaan tarkkaan, missä mennään, kuka on rahoittanut ja mitä. Olettaisimme, että tämän vuoden loppuun mennessä jäsenvaltiot voivat validoida nämä tiedot tietokannassa. Kunhan validointi on tapahtunut, niin sitten tapahtuu julkaistus, julkistus. Tietokanta on näin ollen siis vaihe vaiheelta entistä käytettävämpi myös suuren yleisön parissa. Teliska esitti aivan validin kommentin myös tulevasta raportoinnista sitten, kun parlamenttiin taas tulee raportoimaan – Kenties voisin havainnollistaa tätä esimerkiksi karttojen avulla niin, että näkisitte, mikä tilanne oli 2014 ja mikä tilanne on tällä hetkellä. Ja mikä on suhde esimerkiksi investointien ja näiden tavoitearvojen saavuttamisen suhteen. Budjetti vielä, Van de Kamp, 750 miljardia on se luku, joka on määritelty ydinverkolle vuoteen 2030 mennessä olemme pyytäneet jäsenvaltiota ennen Tallinnaa vahvistamaan vielä luvun, ja tämä luku on vahvistettu. Eli tiedoista ensi viikolla näette, kuinka paljon jokainen jäsenvaltio on aikonut investoida sekä ydinverkkoon että kattavaan verkkoon vuoteen 2030 ja 2050 mennessä. Luvut on siis vahvistettu. Ne ovat vakalla pohjalla ja tämä on hyvä tietolähde. Sitten 1,3 biljoonaa on ydinverkko, kattava verkko plus muita tekijöitä, ylläpito ja niin edelleen. Eli tämä luku ei ole mikään hatusta vetäisty luku, vaan se koostuu näistä eri komponenteista. Kun kyse on ydinverkosta, jonka on oltava valmis vuonna 2030, niin 750 äh, äh, miljoonaa on tässä se lyhyen aikavälin tavoite. Ja sitten ajalla sender, tiedon puute, jota jäsenvaltiolta tulee me teemme rakentavaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiotkin pitävät verkkojen Euroopan välineestä. Se on hyvin suoraviivainen työskentelymetodi. Eli he pitävät tästä suoraan hallinnoidusta välineestä, eli tietää mitä pitää tehdä, tietää miten tavoitteisiin pääsee ja täytäntöönpano toimii. Me olemme näin ollen jäsenvaltioiden kanssa yksimielisiä, mutta joskus jäsenvaltioidenkin on vaikeaa saada yksityisiltä tahoilta tietoa, yksityisiltä lentokentiltä, viranomaisilta ja niin edelleen. Yritämme parantaa tätä tulevalla kaudella. Koordinaattoreilla on hieman parempi eh, käsitys tilanteesta. Meillä on nämä väylät, koridorit ja tämä tieto, 750 miljardia, sekin tieto on tullut koordinaattoreilta. Heillä on hyvää yksityiskohtaista tietoa ruohonjuuritasolta käytettävissään. Mainitsin jo eri välineet Telitskaan viitaten äh, ja raportointi. Voimmeko myös arvioida itse täytäntöönpanon kokonaisuutta ja myös tehokkuutta? Tässäkin viittasitte koordinaattoreihin ja eri väyliin käytäviin. Te itse olette ollut vastuussa yhdestä väylästä ja usein vaaditaan vuosia näiden hankkeiden eteenpäin viemiseen. Eli hyvin pitkälti eteneminen riippuu myös politiikasta ja siitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Koordinaattorit voivat toki toimia budjetin kautta, myös päätösten täytäntöönpano on yksi, yksi mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen. Meillä on TENTE-puitteistossa toisaalta täytäntöönpano päätöksiä, niin, että varmistetaan se, että todella jotakin tapahtuu sitten, kun rahat on sidottu. Meillä on myös oikeuspuitteet, ja eikä ole enää pelkkä lainoitus- tai avustuspuitteisto tämän tukena. Ja sitten vaihdan ranskan kieleen. Mitä tapahtuu, jos joku toimi viivästyy? Meillä on paljon kokemuksia TNT aloilta, edellisiltä kausilta. Kyllähän näin voi käydä. Niin kuin tiedätte, meillä on tällainen väline use it or lose it, eli jos ei rahoja käytetä, niin ne sitten menettää. Nämä rahat otetaan, palautetaan tentee budjettiin ja annetaan sitten muiden toimien käyttöön, eli ne voidaan sitten käyttää muissa toimissa. Jos vaikkapa Lion Torino hanke ei käytä varoja aikataulussa, eli 2014-2020 plus ne neljä lisävuotta, jotka varataan aina hankkeen loppuviemiselle. Jos tässä aikataulussa rahoja ei ole käytetty niihin toimiin, jotka on määritelty, niin sitten nämä varat palautetaan budjettiin ja annetaan uudelleen käyttöön ehdotusten pohjalta. Tämä toimintatapa on aika lailla poikkeuksellinen. Ei ole paljonkaan sellaisia Euroopan tason budjetteja, jotka toimivat näin jäykästi. Äh, me voimme olla äh, tyytyväisiä tällaisesta hallinnoinnista. Tämä budjetti nähdään myös esimerkkinä hyvin selkeästä hallinnosta. Meillähän on pieni budjetti ja se totta kai kannattaa käyttää aina täysin hyödyksi. Lopuksi vielä palaisin hyvin tärkeään Ertugin esittämän kysymykseen. Tekin puheenjohtaja korostitte sitä, että tämä on teille hyvin tärkeä kysymys. Ei pidä aliarvioida teidän tekemänne työtä. ten asetus on niin moderni, että jo nyt käytämme paljon rahaa esimerkiksi vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja verkoston innovointiin, modernisointiin. Näin tapahtuu jo tällä hetkellä. Meillä on artikla innovoinnista ja artikla myös innovatiivisista polttoaineista, urbaanikysymyksistä. Kaikki tämä on jo lainsäädännössä, jonka olemme teidän kanssanne hyväksyneet. Toistaiseksi on jo käytetty puoli miljardia innovointiin ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Komissio luonnollisesti on työstänyt mobiliteetti- ja liikkuvuuspaketteja. Yksi oli käsittelyssä kesällä, toinen on tulossa mahdollisesti marraskuussa – ja siihen mennessä komissio sitten ehdottaa lisätoimia tällä alalla. Niihin on viitattu jo ensimmäisessä liikkuvuuspaketissa. Yksi mahdollisuus ovat lisävarat, jotta saadaan infrastruktuuria vaihtoehtoisille polttoaineille. Eli kana vai muna? Onko meillä riittävästi latausasemia, riittävästi sähköautojen latausasemia ja pikalatausasemia? Onko LNG, eh, kaasu, asemia tai lastausmahdollisuuksia satamissa. Verkkojen Eurooppa-budjettista on siis käytetty jo puoli miljardia tähän tarkoitukseen. Mahdollisuuksia on käyttää enemmänkin vielä tällä kaudella. Ei tarvitse seuraavaa budjettia jäädä odottamaan. Tämä on raportoinnissa myös hyvin avoimesti nostettu esille ja se pitää pitää mielessä, kun otamme huomioon aiheen tärkeyden. Kiitos teidän ajastanne ja toivottavasti näistä tiedoista on hyötyä. Monsieur Reuters. Kiitos Herald Reuters. Herald, jos voin käyttää etunimeäsi. Kiitos yhteistyötä. Teitä on aina miellyttävä kuunnella, mutta erityisesti on hienoa, että olette niin hyvin tämän valiokunnan käytettävissä ja kymmenen päivän kuluttua suunnilleen tapaamme Tallinnassa ja pyrimme kunnianhimoiseen ja rakentavaan yhteistyöhön koko Euroopan hyväksi. Kiitos meille suomastanne ajasta. Hyvät kollegat, tämä kokous on päättynyt kaikkien muiden paitsi koordinaattoreiden osalta koordinaattorit tapaamme 11.05 täällä ja sitten muiden jäsenten kanssa näemme 7. syyskuuta kello 9 aamulla. Kiitos kaikille ja koordinaattorit tapaavat täällä 11.05. Kiitos herra Reuters laadukkaasta työstänne.